Rova Norikolai on lähtenyt EPP-ryhmästä. 7. heinäkuuta 2014 lähtien on liittynyt ALDE-ryhmään. ALDEn ryhmästä kuen EPPn, ECRn ja EFTDn ryhmästä olen saanut esityksiä.